bitte nehmen sie platz. die sitzung ist wieder aufgenommen. istuntomme jatkuu. Onko huomioita eilisen kokouksen pöytäkirjaan? Ei näytä olevan, eli pöytäkirja voidaan katsoa hyväksytyksi.